Good morning, dear colleagues. As uh, our chair, Mr. Cassini. No niin, hyvää huomenta kaikille. Cassinin piti jo eilen illalla palata Italiaan, joten voin johtaa tämän aamupäivän kokousta tänään. No, hyvää huomenta ensinnäkin kaikille. Ja tiedotusasia ensin liittyen eilisiltaan. Budjettimenettelyt 2014, 25. tammikuuta 2013, jotka SNTlle esitettiin. Oma ryhmäni Rikaarirasta tehtiin tässä esittelijä. Ja sitten Euroopan kansalaisille ohjelma 26. tammikuuta 2014. Tästä Hefner niistä tehtiin esittelijä oma-aloitteinen mietintö, konstitutionaaliset aiheet eh, hallintoon liittyen. Tässä esitettiin Raskovskia PPEstä ja omasta ryhmästäni Kartieria esittelijäksi. Sitten juurivaliokunnan esitys, EUn strategiset menettelyt, Anna Jäätteen, Mäki Aldesta olisi tämän esittelijä. henkilöstösäännöstä ei sitten mietintöä laadittaisi, jos kukaan ei vastusta, mutta tällä tavalla on ajateltu meneteltävän, jos kaikille tämä käy. Hyvä. Ja sitten voimme mennä eteenpäin seuraavaan kohtaan. Ja herra Hefnerille antaisinkin tässä puheenvuoron eurooppalainen teemavuosi kansalaisten Eurooppa. Voitte esitellä tämän aiheen. Meillä on hieman aikaa keskustella tästä tärkeästä asiasta ja Libellehän kuuluu tämä mietintö ja me sitten lausunnon asiasta laadimme. Ja itse toimin tässä varjoesittelijänä. Herra Hefner, olkaa hyvä. Ja, vielen dank. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, Meillä tuo on ensi vuonna 2013 on kansalaisten vuosi. Tämä liittyy aikaisempaan, siis kansalaisten teemavuosi. Tämä liittyy aloitteeseen, joka on työstetty asiasta ja Robert Bernard on täällä komissiosta mukana. Minä kiitän tästä aloitteesta ja me voimme varmaan kuulla selvityksiä, hän voi varmaankin vastata kysymyksiimme. Tämä luonnos ähm, on sellainen, että se liittyy kansalaisten vapauksiin, erityisesti äh, tähän vapaaseen liikkuvuuteen. Hyvin suuri osa mm, tätä, se on siis sisältö Euroopan kansalaisuudessa hyvin laajalti. Ja tämä on mielestäni hyvin onnistunut. Me emme ole vastuuvaliokunta tässä, vaan meiltä on pyydetty lausuntoa. Ja tässä hyvin suuressa mm, kysymyksessä niin erityisesti LIBE-valiokunta keskustelee tästä asiasta hyvin laajasti. Mitä me lausunnossamme olemme tuoneet esiin, on sellaista, mistä, minkä tausta on seuraava eurooppalaisten kansalaisten teemavuosi, se voisi olla aika eh, suuri mahdollisuus, josta ei, joka pitää käyttää hyväksi. Meillä on yhteinen Eurooppa, meillä on nyt eh, kriisinhallintamenetelmiä käytössä, meillä on paljon politiikan sektoreita, jotka vaikuttavat kansalaisiin eri maissa. Ja kaiken tämän myötä me olemme tulleet eh, sellaiseksi instanssiksi, joka tekee hyvin paljon päätöksiä, jotka koskevat kansalaisia. Ei kuitenkaan niin, etteivät kansalaiset voisi tähän päätöksentekoon osallistua. Ja se onkin suurin huolenaiheeni, kun nyt katson, miten unioni tällä hetkellä kehittyy Usein vaikuttaa siltä, että kansalaiset jäävät pelkiksi katsojiksi. Ja vaikka kuitenkin on kysymys Euroopan ytimestä, niin meidän pitäisi nyt tätä kansalaisten teemavuotta käyttää hyväksi, jotta voisimme vakuuttaa kansalaisissa sitä tunnetta, että he ovat juuri ytimessä. Mitä vapaa liikkuvuus on, mitä sen lisäksi liittyy kansalaisuuteen, se pitäisi saada tiedoksi. Esimerkiksi vaalikelpoisuus, vaaleihin osallistuminen, oikeuksien käyttö, mutta myös on kysymys osallistumisoikeuksista ja osallistumismahdollisuuksista tähän kansalaisaloitteeseen, joka meillä on. meidän ei pitäisi pelkästään yksi puolisesti toimia, vaan meidän pitäisi ottaa selvää, mitä, mitä kansalaiset ajattelevat Euroopan unionista ja mitä, miten he voisivat osallistua siihen. Ja siksi minä olenkin tässä lausuntoluonnoksessani tehnyt sellaisia ehdotuksia, jotka juuri menevät tähän suuntaan. Esimerkiksi ehdotan tällaista, ihmis, tällaista edusmiestä, erityisedustajaa kansalaisasioihin, joka käsittelisi kansalaisten näkemyksiä ja seuraisi sitä, miten, miten kaikki edistyy. Sitten mitä kansalaisuuteen tulee, niin katsottaisiin, minkälaisia ehdotuksia on ja minkälainen rooli kansalaisilla Euroopan unionissa on ja minkälaisia mahdollisuuksia on vahvistaa kansalaisten osallistumista. Tämä on suuri mahdollisuus mielestäni. Me voimme tällä tavalla lähettää selkeän signaalin ja osoittaa, että me otamme kansalaiset tosissamme ja että dialogi ei, ei todellakaan ole vain yksisuuntaista vaan äh, on kysymys siitä, että myös kuunnellaan, jaetaan tietoa. Ja siinä mielessä ehdotukseni ovat tämän suuntaisia. Toinen seikka, joka ansaitsee tulla mainituksi, on, äh, on tämä miljoonan äh, budjetti se on hyvin pieni. Ja sekin on asia, että siihen pitäisi puuttua. Me haluaisimme kuulla, minkälaisia näkemyksiä teillä on asiasta. sillä tavalla, että nyt tässä valiokuntakeskustelussa tänään eh, voisimme kuulla myös kritiikkiä, eh, suhtautua siihen ja lopuksi saisimme syntymään uuden ehdotuksen, josta voimme äänestää. Ja, ja voin sitten mennä yksityiskohtiin tarkemmin, jos haluamme. Thank you very much, uh, dear colleague. First... Kiitokset, kollega. Tervetuloa Matsini tänne myöskin ryhmämme. On hienoa, että olette nyt täällä myöskin ja toivottavasti kokous on mielestäni mielenkiintoinen. Tämähän on ensimmäinen kokouksenne täällä uutena jäsenenä, jäsenenämme. Andrew Duff on pyytänyt puheenvuoroa. Onko täällä muita puheenvuoropyyntöjä? ja varjoesittelee itsekin. Haluan vähän kommentoida, mutta Andrew ensin. Ole hyvä. It would be a... Mielestäni olisi hyvä kuunnella komissiota keskustelun yhteydessä myös. Haluan kiittää esittelijää tästä ensimmäisestä luonnoksesta – Täältä en kuitenkaan löydä mitään ehdotusta, jonka mukaisesti luotaisiin uusi oikeusasiamies kansalaisten oikeuksia varten, mutta ehkä se kuitenkin siellä jossakin piilee. Vaistoni mukaisesti reagoisin niin, että meidän pitäisi pitää kiinni mm, pidättyväisyydestä näissä tapauksissa, että me luon näitä uusia elimiä, emmekä liikaa vaikeuta ja hankaloita EU-rakennetta, joka ennen kaikkea on jo riittävän sekava ja hämmentävä kansalaisille. Mielestäni, jos nyt jotakin pitäisi tehdä tänä vuonna, kun on kansalaisten vuosi, juuri heitä varten, niin silloin tarvitaan suurempaa yksinkertaistamista ja sel- suurempaa selkeyttä sen suhteen, miten EUta hallinnoidaan. Siihen kannattaisi kyllä pyrkiä. Uskon myös, että jos voimme tämän vuoden aikana viedä loppuun EU-jäsenyyden Haakin rikosoikeustuomioistuimen, niin tätä voisimme, tämä olisi mukana sopimuksessa, mutta neuvottelut 27 ja 47 välillä vieläkään eivät ole loppuneet. Ja ymmärtääkseni vieläkin on tärkeitä jäljellä olevia kysymyksiä Siis tässä on kysymys Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta. Mikään ei ole, olisi tärkeämpää kun halutaan vahvistaa kansainvälisiä tai yleismaailmallisia oikeuksia kautta mantereen kuin se, että unioni todellakin liittyisi Euroopan ihmisoikeus tuomioistuimeen tai sopimukseen, koska tätä kautta EU ja myös parlamentti voisivat alkaa tarttua joihinkin valituksiin, joita olemme kansalaisilta saaneet, koskien esimerkiksi sitä seikkaa, että he eivät pysty äänestämään. parlamenttivaaleissa siinä maassa, jonka ovat valinneet asuinmaakseen. Me emme voi puuttua näihin kysymyksiin suoraan. EU-perussopimusten tai peruskirjan kautta, mutta kylläkin siihen pystymme liittymällä Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Again. Inside, uh, this... Uh, Joten haluaisin tässä yhteydessä korostaa sitä, että parlamenttina meille on erittäin, meille tämä liittymiskysymys on erittäin tärkeä. Ja olemme huolissamme neuvotteluiden hita- hitaasta etenemisestä. Mielestäni Tämä on erittäin tärkeää silloin, kun Euroopan, Euroopan parlamentin vaalit ovat tulossa. Silloin meidän täytyy suoraan mm, suunta tai kääntää, tai siis ö, olla yhteydessä Euroopan äänestäjiin. Mm. Joissakin jäsenvaltioissa tilanne ja säännöt eivät aina ole niin selvät kuin ehkä joskus ovat ennen olleet. Ja vielä lopuksi haluaisin vielä onnitella Geraldia hänen ensimmäisestä tarkistuksestaan. Tässä on kaikista pisin lause, mitä englannin kielessä vielä tähän mennessä on kirjoitettu you Very much for your comment. Kiitos. Ja sitten seuraava puhe, olkaa hyvä. Thank you. Uh, Kiitos. Euroopan kansalaisuus toisin kuin varsinaisten valtioiden oletettavien sellaisten kansalaisuus on liittynyt jäsenmaiden kansalaisena ja tämä saattaa johtaa jonkinlaisiin ristiriitoihin, varsinkin kun ajatellaan esimerkiksi monarkin roolia vaikkapa Englannissa, käyn hänen roolinsa sitten EU-kansalaisuus yleensä eh, nähdään siunauksena, joka antaa tiettyjä oikeuksia, vapauksia, mutta velvollisuuksiin ei sitten niinkään puututa. Vuosi 2013, kun päätettiin, että siitä tulisi Euroopan kansalaisen teemavuosi, niin, niin äh, äh, sydämeni koski, mutta en oikein tiedä tämä perusperiaate, että jos yhtä asiaa soveltaa, niin toista ei voi soveltaa, niin jos tällainen teemavuosi on nyt vuosi 2013, niin ehkä sitten vuodet, eh, vuodesta 2015 eteenpäin ovat sitten jotain ihan muuta, mutta en tiedä, ehkä olen tässä hieman liian optimistinen. Yksi peruspiirre kansalaisuuteen liittyy siihen, että yleensä se sisältää sen seikan, että joskus voidaan joutua luopumaan kansalaisuudesta vaikuttaa kuitenkin siltä EU-kansalaisuus on sellainen seikka, eh, jota sovelletaan eh, eh, tiettyihin poliittisiin puolueisiin mm, ja ammattijärjestöihin maassamme, eli on maksettava ennen kuin mitään saa, mutta näyttää siltä, että nyt ei ole mitään kaavaketta tälle olemassa. Kaikki Englannin kansalaiset ja sellaisetkin eh, muiden maiden kansalaiset, jotka haluaisivat tästä kansalaisuudestaan luopua, eivät voi sitä tehdä, koska tätä kaavaketta joko ei ole vielä julkaistu tai sitten se on piilotettu jonnekin lukkokaappien taakse Euroopan komission tiloissa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Ja seuraava puhuja, olkaa hyvä. Right, 2013. Hyvää huomenta. 2013 eh, täällä kansalaisten teemavuosi. Minä kirjasin eräitä asioita paperiin. Niin mikä tämä liikkumisvapaus on? Eh, mikä on tästä tulos? Eh, koska meillähän ei ole minkäänlaista seurantaa tulee tuberkuloosia ja mm, kaikenlaiset jengit, jotka varastavat esimerkiksi purukumia, koska se käy hyvin kaupaksi. Hefner sanoo täällä, että kansalaiset ovat toivottomia. Kyllä, UK todellakin he tuntevat itsensä voimattomiksi. Kaikki nämä EU-emigrantit tulevat, tai siis maahanmuuttajat tulevat. Meillä on kymmenen kieltä koulussa ja on hyvin paljon vaikeuksia koulutuspuolella. Kaikki, kaikkien näiden ihmisten kanssa on ongelmia, he vaativat heti tukia. Jos joku on hyvinkin epäsuosittu Britanniassa, niin se on nimenomaan tämä. Ja sitten 100 miljoonaa euroa EU-propagandalle. No tietenkin tämä rahakin voitaisiin paremminkin käyttää. Thank you very much for your comment. Uh, Rafael seuraavana, ole hyvä. Well, I mean, first of all, thanks. Niin ensinnä kiitokset Geraldille erittäin hyvästä mietinnöstä. Olisin samaa mieltä tässä Andrewn kanssa ja mielestäni löysinkin tämän kysymyksen oikeusasiamiehestä, pysyvä virasto erityisedustajalle, joka siis edustaa kansalaisia, eikö tästä ole kyse, tarkistus 18. Mielestäni Joskus tarkast mietimme näitä uusia toimielimiä, ja tätä kautta sitten tästä tehdään uusia ajatuksia, jotka sitten löytyvät mietinnöistä. Tämä on nähty täällä ja muissakin valiokunnissa. Ja mielestäni joskus tämä osoittaa turhautumistamme siitä, että asiat ei ole kunnolla hoidettu. Ja tässä, kun puhutaan Euroopan kansalaisista, nämä ovat niin su- uusia kehityskaaria, että meidän ei oikeastaan pitäisi kääntää heidän huomiotaan pois muihin keksintöihin ja uusiin asioihin kuin tähän kansalaisaloitteeseen ja peruskirjaan. Näistä nämä kaksi uutta asiaa tai innovaatiota suorastaan tässä otetaan kyllä iso askel eteenpäin suhteessamme kansalaisten, kansalaisiin, ja meidän pitäisi mielestäni tähän juuri keskittyä. Ja kaikkein tärkeintä on lisätä tietoisuutta näistä kahdesta suuresta uutuudesta ja jakaa tietoa asianmukaisella tavalla ja käsitellä tätä mietinnössänne. Joten sanoisin, että meillä on nämä kaksi erittäin tärkeää innovaatiota. Meidän pitäisi lisätä niistä tiedottamista ja myös tämän mietinnön kautta. Sinulla on täällä muutama hyvä ajatus, niin kuin kansalais tiedottaminen tai koulutus. Tätä pitäisi vielä jatkaa ja kehittää. Ja jos haluamme toimia tässä aivan oikein, silloin kansalaisten Eurooppa-hankkeesta voi tulla hyvä idea, koska nämä kaksi innovaatiota ovat varsin tärkeitä. Siksi olisikin samaa mieltä Andrun kanssa siitä, että luotaisiin tällainen uusi virasto, vain hämmentäisi ja kiinnittäisi huomion siitä pois, mitä jo olemme saavuttaneet perussopimuksessa ja mitä olemme saavuttamassa peruskirjan kautta. Muutoin kaikki tärkeät asiat tässä ovat jo tulleet esiin otetuiksi ja onnittelenkin sinua mietinnöstä. Kiitos. Thank you very much. First of all, I... Kiitos. No. Ehkä nyt kommentoin hieman ö, omalta osaltani tätä asiaa, ö, mutta komissionkin edustaja saa sitten halutessaan puheenvuoro. Niin hyvät kollegat, me varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että ei tämä ehdotus tietenkään nykymuodossaan täydellinen ole. Olisin toivonut, että Live-valiokunta olisi ehdottanut huomattavia muutoksia ja olen ollut yhteydessä esittelijään myöskin. Haluaisin kiittää Keraldia tehdystä työstä ja on hyvä, että Afkon lausunto näin on hyvissä käsissä. Katsoisin kuitenkin, että otsikko tulisi olla 2013 eurooppalainen kansalaisuuden, eurooppalaisen kansalaisuuden vuosi, ei siis kansalaisten vuosi. No, tämä on ihan tietoinen valinta komissiossa ollut, mutta meidän on ehkä kuitenkin pidettävä tästä kannasta kiinni. Euroopan parlamentti tulisi esittää otsikon muuttamista sellaiseksi, mitä vuonna 2010 esitimme. Muuton voin yhtyä Geraldin kantaan, koska soveltamisalaa tässä haluttaisiin laajentaa. Se on hyvä, eh, perusteltu ehdotus. Liikkuvuus on erittäin tärkeä asia, mutta emme voi keskittyä pelkästään siihen silloin, kun puhutaan Euroopan kansalaisuudesta. Esimerkiksi artiklan kaksi tavoitteet. Ja on hyvä, että esittelijämme on nyt sitten ottanut neljä, neljä artiklan mukaan todetaan, että tämä vuosi voisi toimia jonkinlaisena lähtökohtana ajatellen vaaleja vuonna 2013. Euroopan parlamentti ilman muuta sitoutuu vahvasti tähän vuoteen. Mutta on hyvä, että se on painottanut tässä myöskin nuoria ihmisiä, nuorta sukupolvea. Tämä on erittäin tärkeää varsinkin kun nuoria työttömiä on yli viisi miljoonaa Euroopassa. On tärkeää, että ymmärretään paremmin, mistä on kyse EU:ssa. Ja kansalaiset on huomioitava ja nuoret varsinkin vakavasti. Ja sitten kysymyksiä tulin jossain vaiheessa myöskin esittämään. Geraltille on oikein hyvä, että tässä edustaa rahoituksesta puhuttiin, mutta kysymys kuuluu, miten tämä äh, hoidettaisiin kunnella ja mikä olisi sitten budjetti tähän liittyen. Ja mitä sitten tarkoitetaan tällä Civic Fora-asialla ja toisaalta Declaration on European Citizenship, mistä siinä on kyse. Kuitenkin oikein äh, hyvin tämä asiakirja on laadittu, mutta äh, mielenkiintoista kuulla, mitä komissio asiaan sitten sanoo. Yes, the commission. Komissio, olkaa hyvä. Thank you for giving me the floor. Kiitoksia puheenvuorosta. Komissio haluaa kiittää esittelijä tästä ensimmäisestä lausuntoluonnoksesta ja valiokunnan jäseniä myös kommenteista ja ehdotuksista. Olemme tyytyväisiä tarkistuksiin, jotka pyrkivät vahvistamaan ehdotusta ja optimoimaan sen optimoivan EU-kansalaisuuden vuoden tuloksellisuutta. Ensinnäkin mitä tulee äh, otsakkeeseen. Komission aikomuksena on todellakin keskittyä ihmisiin eikä periaatteisiin, siten kansalaisiin eikä kansalaisuuteen. Se haluaa saada kansalaiset EU-toiminnan keskelle. Ja mitä tulee oikeusperustaan, komissio täysin ymmärtää valio, perussopimusvaliokunnan intressejä ottaa mukaan kaikki oikeudet, jotka liittyvät eurooppalaiseen kansalaisuuteen ja aivan erityisesti mitä tulee vaalioikeuksiin ja kansalaisaloitteeseen. Mutta kiinnittäisin huomionne siihen, että uudistukset 20 artiklassa sopimuksessa EUn toiminnasta sen ensimmäisen johdantokohdassa jo kattavat nämä oikeudet. Ja todellakin komissio myös aikoo edelleenkin kertoa paremmin näistä oikeuksista kansalaisille. Mitä tulee tavoitteeseen, komissio haluaa kuulla ihmisten ajatuksia, mahdollisia huolenaiheita ja la- käymme laajaa julkista konsultaatiota eri yhteyksissä, kokoukset järjestetään jäsenvaltioissa Ähm, edustustojemme avulla. Me tietenkin tulemme laatimaan, toteuttamaan tätä vuotta yhdessä kaikkien EU-toimielinten ja myös erityisesti parlamentin kanssa. Ja kansalaisyhteiskunta tulee olemaan mukana tietysti ja me olemme päättäväisesti päättäneet olla yhteydessä, yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan kanssa niin kuin vapaaehtoisvuonna toimme, niin kuin yleensäkin teemme jäsentyneen vuoropuhelun kautta. Minun yksikköni on vastuus tästä dialogista ja me tapaamme säännöllisesti kansalaisyhteiskunnan edustajia kysymyksistä, jotka liittyvät kansalaisuuskysymyksiin. Mitä tulee talousarvioon, minä jo sanoinkin, että tämä rajoitettu määrä johtuu kolmesta syystä. Varat, joita on käytössä tässä budjettikohdassa, ovat rajoittuneita, eikä tämä sallinut huomattavampaa budjettia myöskin näinä säästöjen aikana. Tätä ei ole pidetty, ei ole pidetty sopivana ehdottaa suurempaa summaa komission toiminnalle. Ja kolmanneksi, kyse ei ole vain budjetista, vaan myös ajatuksista, synergioista. Tarkoituksena on saada liikkeelle kaikki toimielimet, komissiot, kansalaisyhteiskunta, jotta voidaan kehittää ja toteuttaa toimintaa eh, ensi vuonna. Kaikki komission yksiköt pyrkivät aktiivistoimaan yhteydessä kansalaisiin ja kaikkien pitää esittää omien voimavaroissa rajoissa erilaisia ehdotuksia. Me haluamme erityisesti varmistaa sen, että relevantit EU-ohjelmat, jotka voisivat antaa panoksessa tälle vuodelle, otetaan todellakin mukaan ja ajattelen tässä erityisesti learning-ohjelmaa tai oppimis, oppimiseen liittyviä ohjelmia ja nuoriin liittyviä ohjelmia, niin kuin tekin olette vaatineet. Ja sitten Euroopan kansalaisten ohjelma tietenkin tulee olemaan tällainen tärkeä ohjelma ja monet muut. Minä haluaisin myös korostaa sitä, että koska on tiukka aikaraja, järjestää tätä vuotta, niin tarkoituksena on tietysti saada aikaan sopimus jo ensimmäisessä käsittelyssä ja alkaa valmisteleva työ mahdollisimman nopeasti täydessä yhteistyössä kaikkien EU-toimielinten kanssa. Tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa siitä, että tietysti eurooppalainen vuosi on vain yksi väline sen ei pitäisi tarttua liian moniin yleisiin toimintatavoitteisiin, eikä, eikä pitäisi käyttää Mm, Miten uusia elimiä tässä hyväksi. Mitä tämän vuoden kautta voidaan saada aikaan on lisätä tietoisuutta, antaa kansalaisfoorumeille tilaisuus tulla kuulluksi, ottaa esille ongelmia. Sitä on tällainen keskusteluväline, jossa keskitytään Euroopan kansalaisuuteen. Ja kun vaaditaan tämä tuleva kertomus Euroopasta kansalaisuudesta, meidän pitää määritellä toimia ja politiikkoihin ryhdytään. Toivon, että ne tukee tätä ja saadaan aikaan todellakin sopimus on nopeasti, että näitä, tätä kautta voimme alkaa työstää asiaa, jotta voisimme vastata kansalaisten odotuksiin mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. So kind to reply on my question. Miksi otsikko muutettiin? Miksi sanotaan kansalaiset eikä kansalaisuus? Kiitos hyvästä kommentista, mutta tähän en saanut mielestäni riittävän selvää vastausta. I mentioned the beginning of my intervention. Heti aluksi sanoin sen. Me muutimme tämän otsakkeen, koska halusimme keskittyä ihmisiin eikä periaatteisiin. Sen takia keskitymme citizens kansalaisiin eikä tähän citizenship käsitteeseen kansalaisuusasiaan. Eh, Jos täällä parlamentti on ihmisten äänenä, ja kollegat päättävät asiasta, jonka katsomme tärkeäksi kansalaisille. En tiedä, miksi sitten komissio muutosta. Tämän pointin sinällään ymmärrän, mutta Euroopan kansalaisuus, katso että se on laajempi asia kuin jos puhutaan kansalaisista pelkästään ymmärsin kyllä, mitä sanoitte, mutta halusin tehdä kaikille selväksi sen, että eh, en tiedä, olisiko mahdollista komissio ottaisi meidät hieman vakavammin, sillä tällaisen päätöksen hän täällä parlamentissa tehtiin. Ja kun ajatellaan komission ja parlamentin välistä yhteistyötä, niin on ymmärrettävä paremmin toinen toistaan ja jos tällä tavalla otsikkoa mennään muuttamaan, niin katsoisin, että jonkinlaista konsultaatiota olisi kyllä tarvittu. Mutta kiitos kuitenkin eh, vastauksestanne. Ja esittelijä voi varmasti sitten kommentoida ja esittää mahdollisesti lisäkysymyksiä. Dank, Dank. Kiitoksia. Kiitos erityisesti näistä kiinnostavista puheenvuoroista. Ja myös haluan kiittää Rova Bernaria ja puheenjohtajaa. Pari kysymystä tässä on, joihin haluaisin vielä palata. Ensimmäinen on tämä otsikkokysymys. Me olemme pitkään tätä miettineet ja olen puheenjohtajan linjoilla, mutta kuitenkin tämä tulos Year of the Citizens on mielestäni parempi otsake, koska perusteluna on se, että kansalaiset ovat keskiössä, eikä niinkään puhuttaisi tästä periaatteessa. Ja meidän täytyy nyt kyllä ihan tosissamme toimia, koska jos me puhumme abstrakteista periaatteista, niin kyllä nekin tietenkin täytyy, täytyy ottaa vakavasti. Mitä tämä Civic Forum sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa tällaista strukturoitia keskustelua kansalaisten kanssa, kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää dialogia siitä, mitä kansalaisuus on e, yhteisessä Euroopassa. Sama liittyy myöskin tähän erityisedustajaan, jonka me haluaisimme täytyisi saada yleisnäkemys siitä, että mitä tähän mennessä on jo olemassa rakenteita ja mikä toimii hyvin. Meillä on useissa jäsenvaltioissa e, jo tällainen järjestelmä. Ja minusta tuntuu, että tässä on nyt sellainen ongelma, että tähän demokratian osallistumaan, osallistumiseen kansalaisten osallistumiseen, että siellä on vaikka minkälaisia järjestelmiä jo olemassa, mutta ei kuitenkaan ole ketään, joka huolehtisi siitä, että tässä mielessä, mikä meillä kansalaisuus tässä on miellettynä, niin että siinä mielessä kansalaisten todellinen osallistuminen otettaisiin huomioon. Eli kukaan ei huolehdi siitä, kuinka kansalaiset käyttävät tosiasiallisesti eurooppalaisia oikeuksiaan hyväksi. Ja jos me haluamme tätä vahvistaa, niin, niin silloin tätä asiaa voitaisiin viedä eteenpäin. Siksi minä olen tähän asiaan puuttunut, koska minä ajattelin, että tässä saattaisi olla jotain ristiriitaa. No, täällä on monia ehdotuksia ja tässä keskustelussa näkyy, että asia on kiinnostava. Pyydän, että te kollegat vielä mietitte näitä asioita sillä tavalla, että ensi kokouksessa voimme lausunnosta äänestää. Access to the other human rights. Hmm. Hyvin tärkeä asia sekin. Minä haluan sen ottaa tarkemmin mukaan ja selkeämmin ottaa tänne tekstiin sen muotoiltuna. Mutta nyt en ole muissa puheenvuoroissa sitten muita ehdotuksia enää kuullut sellaisia, mitä voisin ottaa mukaan. Kiitos. Thank you very much. And then, uh... Kiitos ja tiedoksenne. Tämä tarkistusten takaraja on 5.3.23. vuoden ja 12.4. äänestää sitten live-valiokunnassa. Ja nyt sitten eh, eteenpäin. Tekin olette päässyt tänne paikalle. Lumiongelmat ovat mennyttä elämää ja eh, katsoisin, että viisi ja kuusi kohdat esityslistalta voidaan käsitellä yhteisesti. Olkaapa hyvä. Chairman. <coughs> Chairwoman. Kiitoksia puheenjohtaja. Antes do mais, queria agradecer ao uh, nosso... No niin, voin puhua tässä Portugalia. Haluaisin ensinnäkin kiittää mennestä viikoa entistä kollegaamme, joka nyt toimii Espanjan hallituksessa. Hän on tehnyt erinomaista eh, pohjatyötä ja minä tässä vain siltä pohjalta jatkan. Eli todellakin tätä asiaa on jo hyvin työstetty ja pohjustettu. Ja ylipäätään tämä mm, luonnos on saanut jo hyvän käsittelyn. Ja nyt ihan muutamalla tärkeimmällä asialla haluaisin valaista tätä asiaa. 2008han pidettiin kansan äänestys eh, Lissabonin sopimuksesta Lissabonin Irlannissa. Ja eh, äänestys sen lopputulos oli kielteinen ja tältä pohjalta lähdettiin tarkastelemaan mahdollisuutta järjestää uusi kansanäänestys. Ja niin kuin varmasti tiedätte, tässä toisessa kansanäänestyksessä, joka järjestettiin, Irlanti esitti takkupyynnön kolmea tärkeää asiaa varten. Ensinnäkin eh, perheoikeuksien osalta, elämää koskevien oikeuksien osalta ja joidenkin muiden perusoikeuksien osalta. Irlannin mielestä nämä kysymykset olivat ristiriidassa Irlannin eh, perustuslain kanssa se, miten ne oli Lissabonin sopimuksessa esitetty. Ja tämän lisäksi sitten vielä kuvan tulee mukaan kysymys oikeusmenettelyistä. Irlannin eh, menettelyt ovat varsin monimutkaiset, mitä tulee näihin eh, oikeudellisiin kysymyksiin. Ja sitten Tähän liittyy vielä eräs toinenkin eh, tärkeä seikka, joka koskee Irlannin erityistä roolia, kun puhutaan eh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta eh, ja sen vuoksi nimenomaan näihinkin kysymyksiin liittyen Irlanti toivoi erityisasemaa. Lissabonin sopimushan mainitsi eh, puolustus- ja turvallisuuspolitiikan sitten, kun me kaikki tiedämme, ja sen vuoksi tämäkin kysymys haluttiin esiin nostaa. Ja nyt katsottiin, millä tavalla huomioitaisiin nämä tarvittavat muutokset. Olisiko mahdollista ajatella opting out-mahdollisuutta Lissabonin sopimuksen suhteen? Toisaalta haluttiin selvittää se, olisiko mahdollista huomioida Euroopan parlamentissa eh, sellaiset syyt, eh, jotka katsottaisiin riittäviksi valmistelukunnan koolle kutsumiseksi. Ja kun nyt olemme tarkastelleet tätä asiaa yksityiskohtaisesti, kaikkien eri yksityiskohtien osalta ja kuultuani kollegoita ja myöskin eh, komission edustajia. Eli tarkasteltuamme tätä asiaa huolella olemme tulleet seuraavanlaiseen lopputulokseen. Eh, Irlanti eh, ei voi vaarantaa eh, Lissabonin sopimuksen olemassaoloa lisää. Mm, tarkistuksiahan siihen pyydettiin. On katsottava, mitkä ovat tulkintamahdollisuudet, mutta kuitenkaan eh, ei saa unohtaa tiettyjä tärkeitä, maalle tärkeitä kysymyksiä. Eli selvitys pyynnöistä tässä pitkälti on kyse. Irlanti toivoo, että se saisi tietyt takeet asiasta. Siitä tässä on kyse pitkälti. Irlannin esittämä vastustus ja äh, ne toiveet, jotka se esitti ja sai läpi vietyä Eurooppa-neuvostossa, jotka sitten huomioitiin vuoden 2009 kansanäänestyksessä, johon sitten saatiinkin äh, myönteinen äh, lopputulos. Tällä ei haluta millään tavalla kuitenkaan kyseenalaistaa Lissabonin sopimusta, vaan pitkälti kyse on sen tulkinnasta ja tulkintaan liittyvistä seikoista. Tämä tulee perhekysymyksiin, koulutuskysymyksiin, kysymykseen oikeudesta elämään, niin näiden osalta on sanottava, että ne eivät ole ongelmallisia seikkoja siksi, että ne eivät kuulu unionin toimivaltuuksiin. Mutta sitten tämä tuomioistuin asia siinä katsottiin hieman, e, että kyseessä on hankalampi asia, koska tarkasteltiin ensinnäkin sitä, voiko sillä olla jonkinlaisia myöhempiä vaikutuksia, ajatellen esimerkiksi talouden ohjaukseen liittyviä seikkoja. Kuitenkin kun halutaan edetä erityyppisissä koordinaatiokysymyksissä, mitä tulee esimerkiksi budjettien hallinnointiin ja talouden ohjaukseen. Nämä ovat kaikki seikkoja, jotka pohjautuvat yhteistyöhön. Ja nyt sitten, kun tarkastellaan viimeisten kolmen vuoden aikaisia kokemuksia, niin ilmeisesti Irlanti ei muuta kuin haluaisi vain takeet tietyistä sille tärkeistä kysymyksistä. Mistä muusta tässä ei varsinaisesti kyse ole. Tässä on kyse ikään kuin taktisesta lähestymistavasta. Eli Irlanti haluaa yrityksiä koskevat menettelynsä säilyttää mutta muuten se on valmis yhteistyöhön. Uskoisin, että nämä ovat tärkeimmät kysymykset, enkä näin ole näkisi tätä tilannetta ongelmalliseksi. Sitten tämä viimeinen seikka, eh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, joka on viimeinen näistä kohdista. Sekään ei ole sinällään ongelmallinen asia, sillä vaikka teksti on melko lailla pitkä, niin kuitenkin näiden säännösten sisällöllinen henki liittyy siihen, että halutaan antaa vaikutelma, että sopimukset, jotka mahdollistavat turvallisuus- ja puolustuspoliittisten seikkojen esiin nostamisen, on tarkasteltava erikseen. Eli katsoisimme, että Irlannin esittämät pyynnöt ovat sellaista, ne voidaan hyväksyä. Ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistähän on eh, keskusteltu paljon. Nimenomaan on nostettu esiin se, kuinka tärkeää on eh, tukea ja osoittaa solidaarisuutta jäsenmaalle, jos sitä vastaan hyökätään. Ja tässä sitten Irlannilla on hieman poikkeava tilanne, se voi eri lailla arvioida tilanteen omalta osaltaan. mutta ei Irlanti ilmeisesti kuitenkaan halua livetä velvoitteesta antaa oma tukensa, vaan se haluaa eh, tarkastella hieman ensin asiaa omalta kannaltaan. Eli Irlanti kyllä voi osoittaa valmiutta eh, valmiutta sitoutua näihin solidaarisuuden vaatimuksiin, mutta Irlanti haluaa eh, voida itse valita ne tavat, miten se tämän toteuttaa. Eli eh, ongelmana ehkä on se, että tässä valossa ei keskustelua alun perin käyty. Ja tähänkin seikkaan liittyen katsoisin, että on hyvinkin mahdollista eh, ymmärtää, että mistään varsinaista Lissabonin sopimuksen muutoksesta ei kuitenkaan kyse olisi. tietysti mielellään haluan kuulla asian teidänkin kommenttinne, mutta omalta osaltani voisin yhteenvedonomaisesti sanoa, että näiden kolmen mainitun pääseikan suhteen katsoisin, että mikään ei olisi kuitenkaan sellainen seikka, jossa pyrittäisiin kyseenalaistamaan Lissabonin sopimus. se, miten nämä artiklat tulkitaan, ei kuitenkaan millään lailla kyseenalaistaisi itse sopimusta, vaan kyse on tulkinnasta ja tietyistä eh, takuista. Näin ollen katsoisin, että pöytäkirja ei ole ongelmallinen ja todellakin ymmärrykseni mukaan tässä varsinaisesti on kyse sopimuksen tulkintaan liittyvistä seikoista. Eikä tämänkään vuoksi voida katsoa perustelluksi valmistelukunnan koolle kutsumista. Eli tässä omat, omat arvioni asiasta. Mutta vielä eräs seikka, jonka haluaisin esittää, vaikka se meneekin ehkä vähän pidemmälle kuin mistä varsinaisesti tässä asiassa on kyse. Euroopan parlamentin on kannettava oma poliittinen vastuunsa asioista. Jos joku jäsenmaa Euroopan neuvostossa saa aikaan sopimuksen, niin katsoisin, ettei meidän tulisi tällöin pyrkiä vaikuttamaan asioihin koska tällä saattaisimme vain hankaloittaa asioiden etenemistä ja aiheuttaa poliittisia hankaluuksia. Näin ollen on tärkeää asiat huolella läpikäydä ja tarkastella ne kunnolla, mutta itse katsoisin, että olisi mahdollista hyväksyä nämä esitykset Eli tämä pöytäkirja voitaisiin hyväksyä, koska siinä ihan sopivalla tavalla sopimusta tulkita. Kiitos. Kiitos. Täällä on Daffin ja Blasin puheenvuoropyynnöt ja Hefnerinkin puheenvuoropyyntö. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Hyvä. Andrew Duff, ole hyvä. <clears throat> Perhaps uh, first a... Ensin ehkä kommentti Tsekin pöytäkirjasta. Tehän tiedätte, että olen esittelijänä tästä rinnak- tässä rinnakkaisessa kysymyksessä. Eli eilen iltana koordinaattorissa sovimme siitä, että keskustelisimme vielä tästä Tsekin pöytäkirjasta valiokunnassa 19. ja 20. maaliskuuta emme saaneet aikaan päätöstä Tsekin pöytäkirjasta edellisellä kerralla, joten väistämättä joudumme tästä vielä keskustelemaan ja toivon, että on mahdollista edetä rinnakkain tämän Irlannin pöytäkirjan kanssa huolimatta siitä seikasta, että saatamme päätyä erilaisiin johtopäätöksiin vastakkaisiin johtotuloksiin. Meidän pitää olla myös varsin varovaisia, ettei näihin kumpaankaan pöytäkirjaan liitetä tätä liittymiskysymystä. Tiedän, että tähän liittyy poliittinen kysymys, joka oli esillä Eurooppa-neuvostossa. Pyrittiin ratifioimaan Irlannin ja Sekin pöytäkirjat samaan aikaan kuin Kroatian jäsenyyssopimus mutta minä en silloin ollut sitä mieltä, enkä ole nytkään, että tämä oli kovinkaan varovainen tai hyvä päätös neuvostolta. Ja olisikin sääli, jos Kroatian jäsenyys tai liittymissopimus kärsisi millään tavalla komplikaatioista tai viivästymisistä, joita Iranin ja sekin pöytäkirjasta syntyy, syntyisi. Joten kysyisinkin, josko kohdassa kaksi mietinnössä mm, meidän pitäisi viitata ollenkaan Kroatian parlamenttiin. Mielestäni se olisi viisaampaa, fiksumpaa pitää tämä erossa. Sitten itse asian ytimeen. En pidä tästä. Enkä usko, että on välttämätöntä tulkita Lissabonin sopimusta itse sopimuksen sanamuodon yli tai sitä pidemmälle. Ja parlamentin pitäisi kaikissa näissä tapauksissa painostaa mahdollisimman paljon kollegojamme Eurooppa-neuvostossa, jotta he neuvottelisivat kunnolla ja taidokkaasti ja allekirjoittaisivat sopimuspäätöksen ja pidettäisiin kiinni perussu- sopimuksen merkityksestä. Tietenkään näin ei aina voi olla. Ja olen riittävän realistinen poliittisesti, että ymmärrän sen, että joskus pitää liimata enemmän paperinpalasia yhteen tai sopimuksen takakanteen, että voidaan varmistaa, että kaikki voivat sitten tämän myös ratifioida. Mutta en kylläkään tällaisesta puuhastelusta pidä, enkä usko, että meidän pitäisi antaa ymmärtää tai sanoa suoraan, että pidämme tällaisesta. Jaan Paolo Rangelin epäilyn turvallisuus- ja puolustus poliittisessa lausekkeesta pöytäkirjassa. Minun mielestäni Tämä todellakin tarkoittaisi sitä, että tässä saataisiin aikaan Euro- äh, irlantilainen poikkeus, mitä tulee turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin lausekkeisiin Lissabonin sopimuksessa. Meidän pitäisi tällaista asiaa lähestyä tietäen täsmällisesti, mitä olemme tekemässä. Olen myös sitä mieltä, mitä tulee artiklaan 2 koskien verotusta, että ei ole totta, etteikö mikään Lissabonin sopimuksessa aiheuttaisi minkäänlaista muutosta minkään jäsenvaltion kohdalla. Mm, siinä mitä tulee EUn toimivaltaan – suhteessa verotukseen. Jos irlantilaiset haluavat näin ajatella, niin se on heidän asiansa, mutta minä en hyväksy tällaista määritelmää. siitä, mitä finanssipoliittiset lausekkeet Lissabonin sopimuksessa tarkoittavat, tai verotuksen liittyvät lausekkeet. Ja itse asiassa tämä on jo oikeaksi todistettukin. Herra Rangel puhui varsin oikean osuvasti juuri siitä, miten tämä finanssipoliittinen sopimus todellakin suoraan on jo vaikuttanut EUn toimielimiin, mitä tulee sen verotuspolitiikkaan. Ja tässä miettiikin, miten tuomioistuin ratkaisisi tämän finanssipoliittisen sopimuksen ja miten se vaikuttaa verotukseen. Ja siitä sama koskee artikla 2 Irlannin pöytäkirjassa koskien Lissabonin sopimusta. Hallitus Irlannissa sanoi, että tämä pöytäkirja on poliittisesti tärkeä sille, mutta pelkästään teknisesti merkittävä meille. Minun täytyy sanoa, että en voi tällaista oletusta hyväksyä. Jos asia on poliittisesti tärkeä Irlannin hallitukselle, Iranin valtiolle, niin se on poliittisen olisi tärkeää kaikille muillekin. Ja haluaisin, että tästä puhutaan seuraavassa keskustelussa. Me kysyisimme Irlannin hallituksen, tai pyytäisimme, että Irlannin hallituksen edustajat tulisi vaihtamaan kantoja kanssamme tästä aiheesta ja pöytäkirjan merkityksestä ja sen sisällöstä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Thank you. <clears throat> um... Kiitos. Vaikuttaa siltä, että Eurooppa neuvosto vakuutti Irlannin kansan, eh, että otetaan huomioon se, mitä kansanäänestyksessä sanottiin. Ja koska, koska sitten tämä tapahtuu? No nyt tuntuu eh, sitten, että nämä mm, vakuutukset, eh, ne olivat laillisesti sitovia ja siksi ei, mitään, ei ollut syytä eh, valmistelukuntaa kutsua koolle tarkastelemaan artiklaa 48 Euroopan unionin toiminnasta. Me olemme kuulleet tällaista aikaisemminkin, aivan kuten herra Duff täällä äsken sanoi, UK mm, hallitus, Irlannin hallitus ovat vakuuttaneet sen, että perusoikeuskirja ei täydellisesti tulisi sovellettavaksi siellä artiklassa 1 ja sen alakohdassa A tai 1, e, niin todetaan, että asetukset ja lailliset lakisäädökset Eh, joita on eräissä maissa hyväksytty, eivät ole yhdenmukaisia perusoikeuskirjan kanssa. No nyt me tiedämme, että C4 kautta 11 tapauksen perusteella eh, Enessä Afganistanin kansalainen ja eh, todettiin, että pöytäkirja ei ollut minkään arvoinen. Mitä varten on tällaisia pöytäkirjoja, joilla ei ole lainvoimaa, niin miksi niitä sitten laaditaan? Jos tulee vaikeuksia valehtelun suhteen, niin silloin ei pidä sanoa mitään. Se, että Euroopan neuvosto, jossa päämiehet kokoutuvat, mitä varten he tekevät tyhjiä lupauksia – Eh, se tuo mieleeni erään Keski-Euroopan eh, maan, eh, jos vuodesta 1939, jossa luvattiin Chamberlainille tyhjiä lupauksia. Se, että vain neljä maata on allekirjoittanut Lissabon, ratifioinut Lissabonin sopimuksen – niin mitä tahansa moraalista merkitystä Lissabonin sopimuksella on ollut, se on menetetty. Irlannin hallitus ei ole naivi eikä itse ole epärehellinen, koska loppujen lopuksi ei mitään julkisen politiikan aluetta ole, mihin EU ei puuttuisi lainsäädännöllään. EU-hanke ei tule toteutumaan ennen kuin kaikki jäsenvaltiot ovat todella EU-lainsäädännön piirissä. Thank you very much. We have two uh, more colleagues. Kiitoksia vielä kaksi kollegaa jäljellä. Gerald, ole hyvä. Ja sitten Vital Morea. Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin aloitan, niin totean, että olen valmistelijan ajatusten takana. Tässä yhteydessä meidän täytyy tarkkaan erotella eh, Tsekin tasavallan pöytäkirja, koska se ei kuulu tähän. Mitä tulee tähän sisältöön ja menettelytapaan, niin on olemassa eroja siinä, miten toimitaan kansanäänestyksen jälkeen ja miten, tehdään, miten keskustellaan eri artikloiden soveltamisesta ja siitä, miten sitten taas on äänestetty perussopimuksesta. Siis sehän on aivan toisen tyyppinen menettelytapa, koska se on tällainen suvereenisuuden toimi, joka liittyy siihen, mitä kansa haluaa tai mitä parlamentti haluaa ja jos tässä yhteydessä vaaditaan poikkeuksia. Tsekin tilanteessa koko perusoikeuskirja ja koko EUn laaja säädöstö oli kohteena ja oli kysymys siitä, miten yksittäisiä määräyksiä tulkitaan. No toinen kysymys on sitten sisältöön liittyvä. Eli miten tulkitaan oikeuselämään, perheelämään, kasvatukseen. Se on kysymys, joka viime kädessä ei ole niin kovin relevantti, koska perussopimus ei tätä säätele itse asiassa. Turvallisuuspolitiikka on sitten sellainen ala, jossa solidaarisuuslauseke tulee esiin. Se liittyy maan käyttäytymiseen. Täällä ei ole mitään suoria velvoitteita, eh, jotka liittyisivät Irlantiin. Sisällöllisesti sitten on ongelmia sen suhteen, mitä veropolitiikasta puhutaan. Ja ne eivät liity niinkään tähän pöytäkirjaan koska ne eivät nyt koske, koske tätä pöytäkirjaa, eivätkä niitä asioita Lissabonissa, mitä, mitä me nyt käsittelemme. Mutta unionissa on käytävä sellaista keskustelua, jossa yhteinen vastuu ja yhteis, yhteinen solidaarisuus budjettiriskeihin ja yksittäisten maiden budjettiasioihin. Se voi vain toimia silloin, jos verot, verotuksessa on jonkinlainen eh, minimitaso. Irlanti esimerkiksi, sillä on suuri budjetin alijäämä, eikä ole riittäviä, mm, riittävästi tuloja, jotta, eh, jotta valtion menot voitaisiin kattaa, ja siellä on sitten kaikkein alhaisin yritysverojärjestelmä ja se onkin ongelmallista. Minun mielestäni unionissa, jossa hyvin monet asiat eh, säädellään yhdessä, niin solidaarisuus edellyttää sitä, että, että rahaa tulee enemmän sisään kuin mitä maksetaan julkisen talouden sektorilla. Yritysverotus ei on myöskin sellainen asia, missä meillä pitäisi olla enemmän eurooppalaista yhteistoimintaa ja solidaarisuutta. Pöytäkirjan mukainen lausuma olisi siis se, että tästä voitaisiin tehdä toisenlainenkin eh, tulkinta. Kuitenkin minun mielestäni valmistelijan tulkinta on, on oikea toisin kuin teknisen pöytäkirjan kohdalla, niin tämä on ihan hyvä. Very much for your comment and is the last speaker before I give the floor to our... Viimeinen puhuja ennen kuin sitten esittelijä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you. Obrigado. Kiitos. Niin, muutama kommentti. Jos ajatellaan Lissabonin sopimusta, että jotkut valtiot olisivat epärellisesti toimineet. On muistettavaa, että sopimuksesta neuvoteltiin pitkään ja perusteellisesti, ja neuvotteluissa kaikki jäsenmaat olivat mukana. Ja jos jostain voitaisiin syytöksiä esittää, niin siitä, että konsensukseen olisi yritetty päästä vaikka uhkauksien kautta, eli epärehellistä tietä. Eli tämän tyyppisiä syytöksiä ja hyökkäyksiä ei tulisi esittää. Ja sitten on muistettava, että e, unionissa päätös tehtiin yksimielisesti siitä, että selvitetään vielä lähemmin joitain sopimukseen liittyviä seikkoja. Ja tämä sen vuoksi, että Irlanti myöskin voisi e, muuttaa alkuperäisen kansanäänestyksen tulosta tai saada aikaan toisenlaisen lopputuloksen. Ja nyt tietysti eh, voidaan esittää, että esitettyistä lupauksista myöskin kiinne pidetään. Ja kaikki ponnistukset, joita neuvostossa on tehty Irlannin suhteen, että voitaisiin niiden kautta myöskin saada jotain aikaa, aikaan en epäile, että tässä edistytään varmasti, niin tulee tapahtumaan. Mutta minua epäilyttää kuitenkin eräs toinen seikka. Niin kuin tässä Paolo Rangel juuri totesi, tässä kyseessä on sopimusten tulkinta-asia, mutta onko näin? Onko kyse vain siitä vai onko kyse optin out tilanteessa, eli annettaisiin vähän enemmän Irlannille kuin mitä Lissabonin sopimus esittää? Tällöin kyse ei olisi samasta asiasta. Jos nimittäin puhutaan pelkästään sopimuksen tulkintaan liittyvistä seikoista, niin voitaisiin ajatella, että tällä tavalla tiukasti tulkitaan sopimusta, varsinkin mitä tulee UTP: -hän. mutta sitten pöytäkirjassa esitetty tulkinta on kuitenkin sellainen, että se pätee sopimuksen kokonaisuudessaan, mutta ei pelkästään Irlantiin, vaan kaikkiin jäsenmaihin kaikkia kaikkien osalta voitaisiin tällaista tulkintaa soveltaa. Mutta jos kyse onkin optingautista Irlannin osalta ja pelkästään Irlannin osalta, niin silloin sopimuksen tulkinta olisi perinteinen. Lähdettäisiin liikkeelle niistä eh, säännöksistä, eh, jotka on huomioitu aikaisemmin ja tuomioistuintasollakin hyviksi katsottu. Ja kysymys kuuluu, kumpi vaihtoehto olisi parempi. Itse pitäisin tätä jälkimmäistä parempana siksi, että tämä jälkimmäinen tulkintatapa mahdollistaisi sen, että voitaisiin erikseen käsitellä yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Tällä tavalla myöskin hieman tiukemmin tulkittaisiin tätä sopimusta. Kun puhutaan yhteisestä puolustus- ja turvallisuuspolitiikasta, on ymmärrettävä, että tällöin jos sanotaan, että ei sillä olisi vaikutusta mitenkään kansallisiin poliitikoihin, niin ei, ei, tällainen eh, sanoma voi mennä läpi. Lissabonin sopimuksessa mainitulla yhteisöllä turvallisessa puolustuspolitiikalla ilman muuta on vaikutuksia myös kansallisiin puolustuspolitiikoihin. Lissabonin eh, sopimuksen tavoite tai pikemminkin eh, velvoite on sellainen, että eh, silloin jos jotain maata kohtaan hyökätään aseellisesti tai sotilaallisesti, niin sillä on oikeus saada tukea muilta mutta se ei olisikaan yhteen sopiva sitten eh, enää sen kanssa, että katsottaisiin, että jäsenmaalla on omaa harkintavaltaa tämän tyyppisissä kysymyksissä sen suhteen, miten menetellä. Näin ei, tämän tyyppisiä tulkintoja ei tulisi tehdä. Ja tämänkin vuoksi pitäisin tätä jälkimmäistä vaihtoehtoa, eli Irlannin opting outtia stä parempana vaihtoehtona. Mitä tulee sitten näihin verotusmenettelyihin, sen sijaan, että tulkittaisiin tiukemmin sopimusta, mutta sillä tavalla, että se koskisi kaikkia jäsenmaita – Pelkäisinpä, että eh, se saattaisi johtaa siihen, että Lissabonin sopimus eh, menettäisi hieman merkitystä näissä kysymyksissä. Eli kannattaisi ehkä tässä pikemminkin tunni, tunnustaa Irlannin erityisrooli kuin eh, vesittää sopimusta kaikkien maiden osalta tämän tyyppiset muutokset olisivat meistä toivottuja. Lopputuloshan pitkälti säilyisi kuitenkin samana. Ja omalta osaltani, niin kuin totesin, opting out olisi parempi vaihtoehto, eikä se, että esitetään tulkintoja, mutta sitten tämä käsittely koskisi kaikkia jäsenmaita. Kiitos. <laughs> Esittelijä, olkaa hyvä. should say that Kiitoksia. Minun pitäisi se varmasti kiittää teitä kaikkia puheenvuoroistanne. Tietenkin. Tulen toimimaan niin kuin kollegani Vital Morea sanoi. Ja samoin huomioon kollega Bronsin näkemyksen, mutta en ole sitä samaa mieltä todellakaan, joten tämä on ihan selvä asia mutta en halua olla epärehellinen. Tässähän päinvastoin toimitaan avoimella, selkeällä tavalla. Sehän on ihan kiistatonta. Jokainen tietää, mitä tapahtuu. No. Nyt sanoisin, että vaikkakin olen täysin samaa mieltä – kollega Hefnerin kanssa. En käyttänyt kuitenkaan sekin tasavallan esimerkkiä. En sanonut yhtään mitään siitä, koska minun mielestäni, ja tämän takia olen kanssa täysin samaa mieltä, ja olisin pikemminkin eri mieltä kollega Daffin kanssa. Nimittäin Jos yksi asia sitoo sopimuksessa yhtä jäsenvaltiota, niin jokaista jäsenvaltiota pitäisi kohdella erikseen. Tässä on kyse maan olosuhteiden kunnioittamista. Parlamentin pitäisi antaa kantas mille tahansa valtiolle. Valtion EU jäsenistä pitäisi kunnioittaa jäsenenä, jolla on suorat suhteet Euroopan toimielimiin, eikä meidän pitäisi käsitellä kahta kolmea valtion kantaa, niin se on yksi asia, jos meillä on ongelmia jonkun muun maan kanssa. Meidän pitäisi erottaa nämä toistaan, koska... Could not be, I'd say, in a... Jos joku, jonkun maan se käsi siitä, että jossakin maassa on aivan eri tilanne ja konteksti, joten eurooppalaisena toimielimenä, joka joutuu huolella ottamaan jäsenvaltiot niin siksi pitäisi kunnioittavasti kohdella jokaista erikseen ja meidän pitäisi ratkaista jokainen ongelma omana tapauksenaan. Tämän takia en puhunut, en puhunut Tsekin tapauksesta. Jokainen tapaus on omansa Jokainen valtio ansaitsee meidän kunnioituksemme ja erilaisen kannan parlamentista. Tästä vaikka meidän valiokunnastamme. Sitten toinen asia, minun ymmärtääkseni, niin no, kollega Brons mielestäni ei esittänyt tällaista teknistä, vaan poliittista poliittisen kannanoman, jota hän kuuluu tähän mielipidettä, on se kyllä eri mieltä, he ei ole mitään kommentoitavaa tässä, ihan ok. Minun ymmärtääkseni sekä Andrew Duff että Vital Morea tuntevat tiettyä varauksellisuutta turvallisuus- ja puolustuspolitiikan suhteen ja tällaisia julkilausumia kohtaan näistä aiheista. Mutta sanoisin kuitenkin, että Aion seurata Vital Morean äh, vastalauseita, koska ne ovat tuorempana muistissani. Niin kun puhumme yhteisestä politiikasta, sanon, että se ei vaikuttaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan kaikissa, jokaisessa jäsenvaltiossa, niin se tulee selväksi myös 42 artiklasta, toinen kohta, koska tulee selväksi, että tämä ei vaikuta erityisluonteeseen turvallisuuspolitiikassa. Jos jotkut valtiot kuuluvat NATOon ja yritämme säilyttää NATOn aseman, niin meidän pitää sitten kunnioittaa myös muita, jotka eivät kuulu NATOon, niin on erilainen asema. Joten sanoisin, että vaikkakin tämä on todennäköisesti tulkinta, niin, ja muullakin tavalla tämä voit sen tulkita, niin kirjallinen elementti löytyy tästä artiklasta. Se ei tule siis vaikuttamaan erityisluonteeseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Toinen, toisessa kohdassa näin sanotaan, kohdassa alkoissa kaksi ja artikla oli 42. Ja siinäkin tapauksessa että on tällainen avunantovelvoite. En nyt tiedä, onko tämä englanninkielistä terminologiaa, koska se on tässä portugalista versiota, mutta solidarisuusvelvollisuus mielestäni on, tulee selväksi 42 ja kohdassa 7, että tämä on viimeinen lause ensimmäisessä tässä kohdassa artikassa 42 tämä ei vaikuta erityisluonteeseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa joissakin jäsenvaltioissa. Juuri tässä Lissabonin sopimuksessa tästä puhutaan. Ei tämä ole mitään uutta. Todennäköisesti me haluaisimme, että tämä, tässä olisi kyseessä vain ensimmäinen lause, mutta tässä on tämä toinenkin. Ja ainoa asia, joka Irlantus ja irlantilaiset kansanäänestyksessään meiltä pyysivät, he py- kysy- pyysivät meitä muistamaan, että tämä toinenkin lause täältä löytyy. Ei mitään muuta minun mielestäni. Tietysti tämä on tulkinta. Kyllä se on. Mutta se on kyllä varsin mahdollinen. Ei, ja mielestäni ei niin rajoittavakaan. Tästähän se löytyy. Ja näin ollen haluaisin osoittaa, että jopa minu, minullekin, minun tapaukseni, kun näitä asioita tutkin, suuri epäilykseni koski sitä, että koski juuri turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa verotukseen. Mutta sitten kun aloin huolella opiskella jokaista lausetta erikseen, niin totesin, että en voi löytää Lissabonin sopimuksen tekstistä pohjaa sille, että tuettaisiin sellaista tulkintaa, että Irlannin hall, niin kuin, sitä tulkintaa, joka hallitus Irlannissa on tehnyt sopimuksesta, tai sitä tulkintaa, että Irlannin hallitus haluaa taata hyväksyttävänä sopimustulkintana. finally, I should say that... Ihan vielä lopuksi. On, minun on hyvin vaikea, ikävä kyllä, hyväksyä ajatusta siitä, että tämä on tällainen opt-out poikkeus poisjääntiehdotus. Tämä loisi uusia lisäongelmia, koska on tämä Puolan ja yhdistyneen kuningaskunnan kanta, jotka ovat varsinaisia mm, pois jakattomisoikeuksia, eikä meillä ole mitään tilaa enää sille, että voisimme ottaa vastaan muita opting out-pyyntöjä sen jälkeen, kun perussopimuksen tekstistä on päätetty. Mutta Niin totta, kommentti on mikrofonia. Mutta pöytäkirjan henki ei ole kyllä sellainen kuin sanot, että me muuttaisimme, vaan selvennämme asioita. Ja minun mielestäni tämä on täysin hyväksyttävää, koska tietysti tässä puolustuskysymyksessä, niin kuin minä tästä teille osoitin, siinä ei ole tilaa sellaiselle ajattelulle, että nämä Iranin hallituksen kommentit eivät olisi tässä mukana. Kyllä ne löytyvät e, viimeistä lauseesta artiklassa 42 kohdassa 2 ja tämä viimeinen lause ensimmäisessä kohdassa kohdassa 7. Sieltä ne löytyvät siis, ja koska ne siellä ovat, niin meidän pitäisi sitten myös tätä tulkintaa kunnioittaa tai hyväksyä se, eikä meidän pitäisi nähdä sitä minkäänlaisena erillisjärjestelmänä. Miten voi olla tällainen opting out-tilanne niin silloin, kun tulee ihan tekstistä selväksi, että tulemme nouda, kunnioittamaan erityistä erityisluonnetta, joka kansallisessa puolustusturvallisuuspolitiikassa on. Tämä taitaa riittää. Kiitos. Thank you very much. Uh, we are very perfect on timing hyvä. Tässä on hyvin pysytty aikataulussa. Andrew ilmeisesti haluaa vielä pitää lyhyen puheenvuoron. Ole hyvä. Niin, tämä nyt vie meidät hyvin herkkäluontoisiin keskusteluihin. 42, 2 artikla ja sen toinen alakohta tekee hyvinkin selväksi sen, se, että tiettyjen NATO-jäsenvaltioiden velvoitteet, niitä on kunnioitettava. Mutta pöytäkirja ei tätä esiin tuo. Pöytäkirjassa ei tällaista sanamuotoa käytetä. Ja Irlantihan ei kuulu NATOon. Eli tässä on kyllä seikkoja, joita tulee vielä tarkastella lähemmin. Ja jos puheenjohtaja sallitte, niin toistaisin pyyntöön, jonka jo esitin, eli seuraavalla kerralla, kun asia tarkastellaan 19.20. maaliskuuta, olisi hyvä, jos voisimme pyytää Irlannin hallituksen edustajan eh, tulemaan mukaan kokoukseemme. I think that I would like to give the floor to Mr. Anger because of course I, I'm... Niin, vielä yksi puheenvuoro, olkaa hyvä, voitte kommentoida. I, I would like to, to, to, to remind you that... Haluaisin muistuttaa sinua siitä, että sitä on ensimmäistä lausetta. Toisessa kohdassa sanotaan, että EUn toiminta ei vaikuta kansallisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan luonteeseen joissakin asevaltioissa. Tämä kattaa tämän Iranin esimerkin. Sitten on tämä seuraava lause Natosta. Mutta ensimmäinen lause selvästi viittaa erityispiirteisiin kansallisessa turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Se on ihan selvää, koska me tiedämme, että ei ole kyse vain Irlannista, jolla on oma erityinen puolustuspolitiikkansa, on Itävalta ja Ruotsi ainakin tässä mukana. Kun näitä te- tätä tekstiä laadittiin, eivät he mitään ihmiset sokeita olleet tilanteelle. Eivät he ajatelleet pelkästään Irlantia. Ajatelleet NATO-valtioita, ei NATOn kuuluvia valtioita, valtioita, jotka ovat puolueettomia, ja ni, muita, jolla jotka eivät ole neutraaleja. Tämä on aivan selvää. Ensimmäinen lause toisessa kohdassa ei koske vain NATOa, vaan erityispiirteitä jokaisen valtion kohdalla. Se on selvä juttu. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kakkosvaihtoehtoa tai kolmattakaan. Se on ihan selvää. Mielestäni meidän ei pitäisi tässä yhteydessä kuulla Iranin hallitusta. Tämä on mielestäni niin selvää. Ei tässä on tällainen niin syvällisiä asioita, joita pitäisi selittää. Meidän ei pitäisi synnyttää poliittista hankaluutta ja komplikaatioita tässä kysymyksessä. Olen jopa sitäkin mieltä, että tietyllä tavalla. Jos jonkun pitäisi jotain selittää, niin se on kyllä neuvosto eikä suinkaan Irlannin hallitus, hallituksen meidän ei pitäisi tässä asiassa olla suorassa yhteydessä ollenkaan Irlannin hallituksen. Neuvostohan hyväksyi tämän kannan Irlannin tasavallasta. Jos on mitään epäilystä asiasta, niin esitämme asian sitten neuvostolle ja siinä sitten vastaamme neuvoston konsultaatiopyyntöön ja komission, neuvoston pyydöstä voimme sanoa, onko tämä sellainen josta pitäisi järjestää valmistelukunta tai jonkinlainen konferenssi. Siinä tämä ongelma on. Me olemme suhteessa neuvostoon, emmekä Irlannin hallitukseen olisi todellakin epäsopivaa, täysin epäsopivaa. Ja tämä kyllä aiheuttaisi uusia ongelmakysymyksiä, mitä tulee perustuslaisiin asioihin, josta järjestäisi täällä jonkinlainen kuuleminen Irlannin hallituksen kanssa. Tässä tapauksessa minä kyllä toimisin nyt varsin nopeasti. Mutta ok, tämä on minun kantani. The five minutes delay concern. Hyvä, ja anteeksi, että tässä nyt ollaan viisi minuuttia myöhässä, mitä tulee äänestyksiin. No niin, e, e, suositus, Estelän suositus, eli saataisiin asian nopeasti päätökseen ja katsoisin, että tarkistus takana olisi 6.3., jotta voidaan 23. E, valiokunnassa äänestää ja sitten täysistunnossa huhtikuussa. Ja jos lisäkommentin tarvetta on, niin voitte valmistella hyviä tarkistuksia. Ja jos nyt teille käy, niin ehdottaisin, että pidettäisiin takaraina tarkistukselle 6.3. Näin siis voidaan tehdä. Domenici, joka on Valtierin eh, sijaan täällä tänään. Tervetuloa teille. Ja nyt sitten voimme siirtyä äänestyksiin. Ensimmäisenä eh, eh, Lamassuurin mietintö Lähdetään liikkeelle siitä. Artikla 116, kappale 1, tarkistus 1. Esittelijät tukea. Kuka tukee? Ilmeisesti kaikki kannattavat. Vastaäänet, tyhjät, eli yksi vastaääni sitten 116 kappale 2, tartus 2 esittelijältä. Kuka on puolesta? Vastaan. Vastaan ja siis kaksi, eikä tyhjiä. 116 kappale 5, tarkistus 3 esittelijältä puolesta. Vastaan. Ei tyhjiä, eli hyväksytty. Ja sitten artikla 16 kappale 5. Esittelijältä tarkoitus kolme puolesta. No niin, tässä meni vähän sekaisin. Siis tarkistuksesta numero viisi on kyse puolesta. Ilsevin esittämä vastaäänet tyhjät, hyvä. Liite 2, osa A, toinen osa, tarkistus 6 lamassuurilta puolesta. Vastaan. Yksi vastaani niin tyhjät. esittelijältä tarkistus numero neljä on vedetty pois, eli hyppäämme eteenpäin tarkistukseen numero seitsemän lamassuurilta puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten liite 2, osa 2, kappale 2, tarkistus 8 lamassuurilta puolesta. Vastaan. Kaksi vastaanta, ei tyhjiä, hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys puolesta. Vastaan. Yksi vastaan ja tyhjät, yksi tyhjä. Hyvä, kiitos ja onnittelut hyvin tehdystä työstä Lamassuurille. Ja sitten eteenpäin Messerschmittin mietintö ja voimme käynnistää äänestykset. Liikkeelle lähdetään artiklasta 1 kohta 1, toinen alakohta, Ranselin esittämä tarkistus 21 puolesta. Vastaan. Nyt lasketaan nämä äänet. Eli tarkistus numero 21 Brangelilta. Puoltoäänet. Vastaäänet. Hylätty. Sitten artikla 1.1.1a kohta Daffilta ja Teiniltä. Tämä on siis vedetty pois. Ja sama koskee myöskin tarkistusta numero kolme. Eli voimme mennä artiklan yksi kappaleeseen yksi, tarkistus 23 rangelilta puolesta. Vastaäänet. tyhjät, kaksi tyhjää, hyvä, hylätty. Sitten 24 se on vedennetty pois. Tarkistus 25 Rangelilta sekin. Minä äänestän puolesta. Vastaäänet. Tyhjät. Hyväksytty. Sitten tarkistus 26 Rangerilta. Äh, kohta kohdalta äänestystä on pyydetty ensinnä kohta yksi, osa yksi puolesta Eli tässä... Mikä on tilanne tässä? Okay, because uh, that was a request for a speed. Eli tässä esitettiin kohta kohdalta äänestystä. So then thank you very much for the guidance that 26 on siis vedetty pois. Split is withdrawn. Okay, fine. So then who are for? Puolesta Vastaan. Tyhjät. Hyväksyt. Sitten tarkistus 27 puolesta. Vastaan. hylätty. Ja sitten tarkistus 29 rangilta. Ja tässä siis kohta kohdalta. Äsken vähän meni sekaisin. Osa yksi puolesta. Vastaäänet. Tyhjät. Hyvä. Toinen osa puolesta. Vastaäänet tyhjät, yksi tyhjä, hylätty. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Kaksi. Tyhjät. Ei tyhjiä. Hyvä. Tarkistus numero neljä esittelijältä on rauennut. Sitten Tarkistus 30 Gualtieriltä puolesta. Vastaan. Tyhjät. Hyväksytty. Ei vaan, <clears throat> ei vaan hylätty. Tarkistus 33 puolesta. Vastaan. Tyhjät. Ei tyhjiä. Hyväksytty. Go to 34 seuraavana.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 hylätty. Sitten 35 Gualtierilta puolesta vastaan hylätty sekin. 36 Duffilta puolesta. että Hyväksytty. Sitten tarkistus numero viisi. Daffilta ja Tainilta puolesta. Vastaan. Kaksi vastaääntä. Hyväksytty. Tarkistus kuusi. Janakulta puolesta. Vastaäänet. tyhjät, hyväksytty. Sitten tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjä. Yksi tyhjä. Hyväksytty. 37 Paksakselta puolesta. Vastainet. Hyväksytty. Tarkistus numero yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjät. Hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaäänet. Hyväksytty tai ei sittenkään. Sitten Janaku, tarkistus kahdeksan puolesta. Kymmenen kymmenen oli tilanne 38 osalta, eli hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjät. Hyväksytty. Sitten tarkistus 11 puolesta. Vastaajanet. Hyväksytty. Tarkistus numero 12. Daffilta ja Teiniltä puoltoainet. Vastaajanet enemmistö, tyhjät, yksi, hylätty. Sitten tarkistukset 1 ja 13 on vedetty pois, näin myöskin tarkistus numero 10. Eli hyppäämme tarkistukseen 17 Paulo Rangelilta puolesta Vastaanet. Tyhjät. Hylät. Sitten 14. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjät. Yksi tyhjä. Tarkistus 15. Tafilta ja Teiniltä puolesta Vastaan. Ei vastaa ääniä. Hyväksyt. 16 Rangelilta puolesta. Vasta-äänet. Hyväksytty. Sitten tarkistus numero 2. Esittelijältä on vedetty pois. Tarkistus 18 puolesta. Vastaäänet. Hylätty näin ollen. 19 puolesta. Vastaäänet. Kaksi tyhjät, yksi. Ja Sitten 39 puolesta 20 sitten puolesta. Kolmekymmentäyhdeksän vielä kertaalleen puolesta. Vastaäänet. Kolme vastaääntä tyhjät. Yksi. Hyväksyt. Sitten tarkistus 20 puolesta. Vastaan. Vastaäänet tyhjät, ei tyhjä. Tarkistus 40 puolesta. Enemmistöltä näyttää vastaajat. Tyhjät, yksi tyhjä. hyväksyt, Ja sitten äänestämme esityksestä kokonaisuudessaan puoltoäänet. Vastaanet tyhjät, kaksi tyhjää. Onnittelut hyvin tehdystä työstä esittelijälle. Ja sitten työjärjestyksen 117 artiklan kolmannen kohdan äh, tulkinta. Esittelijä ei täydä olla paikalla, on yhteydessä myöskin varjoistelijan ja näin ollen Ehdottaisin, että konsultoidaan asiaa, vielä otetaan asia esille seuraavan kokouksen esityslistalla. Ja näin eh, onkin suuri ilo voida päättää kokous tähän ja kiittää teitä kaikkia. Oikein mukavaa päivän jatkoa kaikille ja lämpimät kiitokset myös tulkeille ja hyvää päivän jatkoa teillekin. Um, uh, uh, Peter, what happened? Äh, mitä tapahtui tälle toiselle asialle. Siis saattaa 17. Next meeting. Tukatte seuraavaan kokoukseen, koska esittelijä ei ole täällä. Ja koska tässä konsultoin myös varjoesittelijä äh, Eveli Regnalia ilmeisesti tästä tarvitaan vähän lisäkonsultaatiota vielä, joten siksi oli tarpeeksi fiksu siirtämään tätä seuraavaan kertaan, että on enemmän aikaa sitten käsitellä sitä.